Edustaja Vicky Mayer on eronnut parlamentista, joten hänen paikkansa on vapaana 16. maaliskuuta alkaen, ja tästä on ilmoitettu myöskin kansallisille viranomaisille.